edustajalle. Federica Mogherini, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa onnittelemalla teitä valinnasta parlamentin puhemieheksi. Olen aivan varma, että työyhteisö sujuu hyvin. Eh, one eh, element that... Haluaisin myös korostaa tätä asiaa josta Fotiga ja Koratsa Bildtkin puhuivat. The Foreign Affairs Council on Monday we will have the situation in Ja olemme tarkastelleet Ukrainan tilannetta ja ulkoministereitä. Ulkoministerien kanssa meillä on sitten mahdollisuus esittää täysi tukemme maalle ja Minskin sopimusten täydelle täytäntöönpanolle. Kun puhutaan tämän päivän esityslistalla olevasta kysymyksestä, näin alkuun toteaisin, että yhdysvaltoja Eurooppaa yhdysvaltoja Eurooppaa Eurooppa sitoo pitkäaikainen ja syvä ystävyys. Henkilökohtaisesti olen aina katsonut Yhdysvaltoihin suurella kunnioituksella, näin teen edelleenkin, ja ihailen maana, jossa kaikki voivat menestyä riippumatta yhteiskunnallisesta, etnisestä tai kulttuuritaustastaan. Mahdollisuuksien maa, unelmien maa ja maa, joka on aina ollut upea siitä syystä, että se on aina ollut avoin ja se on aina puolustanut vapautta. Hyvänä Yhdysvaltojen ystävänä uskon, että Euroopalla on velvollisuutensa puhua selvästi ja kunnioittavasti silloin, kun erimielisyyksiä syntyy, varsinkin sellaiset, jotka liittyvät perusarvoihimme. Ja olen ehdottomasti eri mieltä täytäntöpanomääräyksen kanssa, jonka 27. ensimmäistä Yhdysvaltain presidentti esitti. Siinä on 90 päivän keskeytystä käyttökielto otettu käyttöön Irakin, Syyrian, Sudanin, Somalian, Jemenin ja Libyan kansalaisille matkustaa maahan. Lisäksi 120 päivän tilapäinen keskeytys öö, pakolaisohjelmaan. Eli mitään pakolaishakemusta ei voida hyväksyä ennen kuin Yhdysvallat yhdessä kotimaan turvallisuuden viraston kanssa tarkastelee näitä hakemuksia. Minulle on esitetty kysymys siitä, mihin kansalaisiin tämä kielto kohdistuu. Käsittelisin tätä ensin ja sitten tärkeämpää asiaa. Yhdysvaltain ulkoministeri on eilen selventänyt sitä, että Euroopan unionin kansalaisiin tämä kielto ei kohdistu, vaikka heillä olisikin kaksoiskansalaisuus yhdessä näistä seitsemässä maassa, joita täytäntöönpano määräys koskee. Olemme ilahtuneita tästä selvennyksestä, mutta haluamme tehdä vain selväksi sen, ettei se kuitenkaan muuta meidän yleisnäkemystämme täytäntöönpanomääräyksestä. Olen jo tehnyt selväksi viime päivien aikana sen, mikä on Euroopan unionin kanta tässä kysymyksessä. Ketään, ei ketään voi jättää ilman hänen oikeuksiaan, hänen syntymäpaikkansa, uskontonsa tai Äh, etnisyytensä vuoksi. Tämä löytyy sekä eurooppalaisista että Yhdysvaltain perustuslaista. Tällaisia me olemme, se on meidän identiteettimme, se on asia, jota emme saa unohtaa. Meidän eurooppalainen historiamme on opettanut meitä juhlimaan silloin, kun sota päättyy ja siltä rakennetaan. Me saamme oppia omilta, omasta hienosta, mutta myös traagisesta historiastamme. Jokainen ihminen on ensisijassa ihminen, jolla on perusoikeudet, jota ei voida kyseenalaistaa. Ja lisäisin tähän vielä henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin minun mielestäni on erittäin surullista kuulla, että täytäntöönpanomääräys annettiin 27. ensimmäistä, joka on holokaustin muistopäivä, jolla muistetaan miljoonia juutalaisia, joita natsit surmasivat, mutta myös muista niitä, jotka joutuvat pakenemaan vainoa. Ja meidän tulee edustaa heidän oikeuksiaan. Useimmat heistä, itse asiassa suurin osa heistä pakenee terroristiryhmiä, kuten Daeshia. He ovat terrorismin uhreja. Sen lisäksi, että he ovat pakolaisia, he ovat miehiä ja naisia, ja lapsia, joilla on henkilökohtaiset tarinat, henkilökohtaiset unelmansa, henkilökohtaiset pelkonsa ja syvät haavat. Ennen kaikkea heillä on tulevaisuus rakennettavanaan oman maansa vuoksi ja oman turvallisuutensa vuoksi, koska heidän maidensa yhteiskuntien rakentaminen on riippuvainen heistä. Ja siitä syystä olkaamme selväsanaisia. Euroopan unioni ei käännä selkäänsä kenellekään, jolla on oikeus kansainväliseen suojaan. Tämä on meidän kantamme ja tää, siinä me pysymme. Ei olisi moraalisti oikein, ei olisi oikeudenmukaista, ei olisi juridisesti oikein, eikä meidän intressimme mukaista toimia toisin. Tämän kaltaisella toimenpiteellä on ainoastaan mahdollisuus lisätä jännitteitä kansojen, ihmisten ja kansakuntien välillä. Kun sanon ihmisten välillä. Puhun myös ihmisistä omissa yhteiskunnissamme. Ja olen huolestunut niistä suuntauksista, joita nyt on näkyvissä. Ja siitä syystä olen, kuts- olen pyytänyt Yhdysvaltain presidenttiä kääntämään huomionsa siihen, mitä hänen omassa maassaan tapahtuu. Vain kunnioitus ja yhteistyö voi tehdä meistä turvallisempia. Ja vain tällainen yhteistyö voi mahdollistaa sen, että voimme hallinnoida useita kriisejä kautta maailmaa. Tämä on eurooppalainen tapa, me teemme yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat kriisissä ja niiden naapurimaiden kanssa, kaikkien kanssa. Matkustuskielto voi ehkä, ehkä antaa väliaikaisen illuusion siitä, että se vastaa tähän tilanteeseen, mutta se voi luoda vain lisää turhautuneisuutta ja vihaa. Me tarvitsemme yhteistyötä, meidän täytyy sitoutua, me emme saa kieltää, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä. EU e on edelleenkin kumppanina ja selkeä viitekohta kaikille alueen maille riippumatta kansalaistensa uskonnosta. He voivat luottaa meihin. Ja me olemme tulevaisuudessakin kumppani ja tärkeä viitekohta kaikille niille maailmassa, jotka uskovat kansainväliseen yhteistyöhön, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Tästä syystä myös Euroopan unioni on maailman suurin lahjoittaja Syyrian kansalle ja sen naapurimaille. Yli 9 miljardia euroa on investoitu taisteluiden alusta lähtien Syyriassa. Tähän mennessä Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat tehneet läheistä yhteistyötä mukaan lukien YK-huippukokouksessa, jossa New Yorkissa käsiteltiin pakolaisia. Kyseessä oli globaali kysymys, johon tarvittiin globaaleja ratkaisuja. Sitoumuksia tehtiin, jotta suojattaisiin ihmisoikeuksia kaikkien pakolaisten ja maahanmuuttajien kohdalla ja että vähentäisiin vihapyhettä vihapuhetta, joka kohdistuu maahanmuuttajiin. Yhdysval- EU on aina valmis olemaan yhteistyössä EU- Yhdysvaltojen kanssa näissä kysymyksissä. Monien eri saavutusten aikana olemme saaneet paljon aikaiseksi viime vuosien aikana. Ne ovat tänä päivänä avainasemassa, kun puhutaan Euroopan unionin politiikasta. Niin ilmastonmuutoksesta kuin Iranin sopimuksesta, Lähi-idän rauhansopimukseen – ja rauhan ja oikeudenmukaiseen kaupankäyntijärjestelmään sekä YK toimintaan. Tässä suhteessa me aiomme tehdä yhteistyötä kumppaneina vastavuoroisesta lähestymistavasta lähtien. Tämä on Euroopan unionin tapa. Tässä ovat kyseessä meidän periaatteemme, meidän arvomme, meidän intressimme. Ja uskon, että meillä on vastuu sekä kansalaisillemme että kumppaneillemme tuolla alueella ja muuallakin maailmassa. Noudattaa omia arvojamme, identiteettiä, ne osoittaa johtajuutta ja voimaa. Kiitoksia. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Nyt siirrymme Euroopan kansanpuolueen edustajan puheenjohtaja Weber. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat tämän päivän aiheena maahantulokielto, mutta ymmärrämme kaikki, että tässä on kyse enemmästäkin. Tuemme Frederica Mogherinin komission nimissä esittämää kantaa, mutta enemmästäkin on kyse. Trump on valittu, hän on virassaan, kunnioitamme tätä demokraattista päätöstä, mutta me haluamme yhteistyötä, jokaisella on vastuunsa. Meidän on rakennettava siltoja yhdessä meidän on kunnioitettava vaalitulosta ja haluaisimme EPPssä myös nähdä, että kun hän taistelee laitonta maanmuuttoa vastaan, voimme tukea häntä. Kun hän taistelee islamilaista terrorismia vastaan, tuemme häntä myös. Theresa Mayn tapaamisen jälkeen ja Merkelin tapaamisen jälkeen hän on myös tunnustautunut Naton tukijaksi. Hyvä niin. Mutta jos ajattelemme, mitä Donald Trump on viime viikkoina puhunut ja viime päivinä tehnyt, niin hyvät kollegat, Yhdysvaltojen tulisi olla vapauksien maa, maahanmuuttajien maa. Tällainen käsitys minulla oli jo nuorena. Ja nyt sitten epäillään yksittäisiä valtioita, yksittäisiä uskontoja. Tämä ei johda mitenkään vihan loppumiseen. Kanadan hyökkäyksestä epäilty viittasi Trumpin puheisiin. Entä vapaat markkinat, vapaa markkinatalous? Nyt näemme, että Amerikan presidentti haluaa päättää TTIP-neuvottelut, haluaa tukea Tyynen valtameren kauppa sopimuksen. Me haluamme reilua maailmankauppaa. Ja siksi meidän on otettava selkeästi kantaa. Tuen myös komission jäsen Malmströmiä, joka Meksikon, Kanadan, Japanin ja muiden kanssa pyrkii keskusteluihin suhteiden vahvistamisesta. Me haluamme tätä kauppaa. Vielä kolmas esimerkki Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa on aina kunnioitettu niiden ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta, joiden puolesta on taisteltu ja kuoltu. Ja nyt Trump sanoi, että kidutus on erittäin tehokas keino – ja sitten hänen palvelunsa voisivat tehokkaasti käyttää. Jos valtio käyttää kidutusta, valtiosta tulee rikollinen. Tätä emme saa sallia. Tänään puhuttiinkin siitä, että saadaan ehkä uusi EU-lähettiläs. Meillähän on täällä Nigel Farage jo yhtenä Yhdysvaltain lähettiläänä, mutta saamme vielä toisen, joka näkee, että euro on uhattuna, näkee Brexitin hyvänä alkuna. Ja sitten sitten ajatellaan, että Brexit on hyvä asia, yhdistyneestä kuningaskunnasta voidaan lähteä Yhdysvaltoihin eikä tarvitse puuttua enää EUn asioihin, mutta jos meidän pitää ottaa vastaan lähettiläs, joka toivoo EUn loppua ja vähättelee euroa, niin häntä ei voida akkreditoida EUn lähettiläksi. Hyvät kollegat, tuolla sen kollegan kanssa me emme voi yhteistyötä tehdä. Hyvät kollegat, Putin rakentaa suurempaa alaa itselleen sodankäynnin kautta. Hän haluaa heikentää Eurooppaa. Nyt taas haluaa, Trump haluaa, että Amerikan kaiken vahvein America First. Hänkin haluaa keskenään kiistelevää sirpailutunutta Eurooppaa. Siksi lähikuukausina ja vuosina meidän pitää pohtia, toimimmeko yhtenäisenä. Hyvät kollegat, luvallanne haluaisin vielä sanoa, että jos katsotaan Yhdysvaltain historiaa ja yhdistyneen kuningaskunnan historiaa, niin Roosevelt ja Churchill tulevat niminä mieleen. Kyse on poliitikoista, jotka rintarinnan ajoivat vapautta, totalitismia vastaan, kansallista egoismia vastaan taistelivat arvojen puolesta. Reagan ja Thatcher yhdessä pakottivat NATO-päätösten kautta kommunismin polvilleen. Ajat, eivät ajatelleet niinkään mikään oman maan etu, vaan maailman etu. Näin on taisteltu tämän maailman vapauden puolesta ja toivoisin, että tämän päivän johtajat tekisivät samoin. Donald Trump ja Theresa May – ajavat kansallista egoismia, eivätkä edistä rauhaa täällä maailmassa. Maailma muuttuu perinpohjin ja siksi minä pyytäisin ja ryhmäni pyytäisi, että valitettavasti perjantaina saadaan selkeä, tiukka kanta. Donald Tusk esitteli tätä jo kirjeessään. Le Pen sanoo, että olemme Euroopassa Yhdysvaltain. Toivottavasti valitettavasti voimme osoittaa, että me vahvasti puolustamme omia arvojamme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Weber. Seuraavana SND-ryhmän nimissä edustaja Pitella. Kiitoksia puhemies. Sanotaanpa tämä suoraan. Jotkut ajattelivat, että Trump oli pelkkä vitsi. Mutta nyt onkin käymässä niin, että hän on varsinainen painajainen. Ei pidä tätä aliarvioida. Kun aliarvioimme jotakin menneisyydessä, niin tietyt henkilöt ovat muuttuneet sitten diktaattoreiksi ja ovat kylväneet sotaa ja mm, verenvuodotusta ympärilleen. Kuten täällä aivan oikein Mogherini sanoi, ystävyys amerikkalaisten kanssa on aivan itsestään selvää. Meillä on, se on aivan itsestään selvä, keskeinen, hedelmällinen suhde. Se on meillä ollut aina olemassa. Samoin maahanmuutto on ollut vahvaa sinne suuntaan historiallisesti ja edelleen. Mutta juuri tästä syystä johtuen tilanne on niin tuskallinen, kun tällaisia asetuksia ja toimia saamme tietoomme. Kyseessä on isku oikeudellista eurooppalaista sivistystä vastaan ja perusoikeuksia vastaan, perusarvojamme vastaan. Manfred, tämä matkakielto on kohdistettu vain joihin, joitakin muslimimaita vastaan. Se ei liity mitenkään rajojen hallinnointiin eikä terrorismin torjuntaan. Tämähän on vale totta. Tämä on demagoginen vale. Jotkut otetaan listalle, toisia ei. Eli niitä ei, joiden kanssa käydään kauppaa, eikö niin? Sanotaan totuus. Kyllä ihmisten on saatava selkeitä viestejä kuulonsa. Tämä merkitsee iskua turvapaikkaoikeutta ja oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Tämä on isku, tässä on muitakin asioita mukana, Meksikon muuri ja muut. Kansainväliset suhteet Meksikon ja latinalaisen Amerikan äh, kanssa olevat suhteet ovat nyt todella ovat tämän viruksen valtaamia. Haluaisin sanoa lentoyhtiöille, älkää lähtekö tähän mukaan, älkää kieltää, älkää kieltäkö näistä maista tulevien henkilöiden nousua lentokoneeseen. Yhdysvaltojen lennoille John Laine on oikeassa, samoin Manfred Weber on oikeassa tässä, kun hän sanoi, että mikäli ei tuo henkilö voisi olla edes persona grata tämän, eikä häntä voisi täällä tuomita ennen kuin häntä nimittä, mutta hän sanoi, että hän lähtee tänne tuhoamaan Euroopan unionin ja me Yhdysvaltojen hallitus sanoo, että, että me, meidän ei pitäisi tehdä yhdistämisen kuningaskunnasta Trojan hevosta, jonka kautta koko Euroopan unioni tuhotaan. Sanotaan myös, että olisi hyvä, että jäsenvaltioilla olisi tässä oikeus toimia, että jäsenvaltiot ottaisivat yhteyttä suurrähettiläihinsä ja konsultoisivat siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Tämä olisi symbolinen teko. Olisi hyvä, että Euroopan mantereilla niin kauan, kun, kunnes tämä suuntaus ei lopu, olisi hyvä, että Trumpia ei tänne kutsuttaisi. Aivan pienpäisen loppuun. Olen, kuten varapuheenjohtaja Mogherinikin yhteistyön puolella, mutta ellei Trump vaihda linjaansa, Euroopan ovien on pysyttävä hänelle kiinni. gruppo dei conservatori riformisti. Seuraavana ECR-ryhmän nimissä edustaja Kamal. Thank you. According to... Kiitoksia. Kioton instituutin tekemän tutkimuksen mukaan liberaali Aivorin mukaan yksikään näistä seitsemän maan asiakkaista ei ole tapannut ketään Yhdysvaltain maaperällä, siis niistä seitsemästä maasta, jotka ovat tässä määräyksessä. Me olemme sitä mieltä, että lainsäädännön päätavoitteena pitäisi olla yhteiskunnan järjestö, järjestelmä, mutta heihin kohdistuu tämä sattumanvarainen kielto. Se ei kohdistu pelkästään muslimeihin, mutta myös kristittyihin, jotka pakenevat vainoa ja sotaa. Jollain tapaa näyttää siltä, että pitäisi uskoa, että hyvän muslimin ja hyvän länsi-eurooppalaisen olemassaolo merkit, nimenomaan merkitsee sitä, että pelataan Daeshin pussiin. Koska Daesh tekee aivan saman väittämän, kun se rekrytoi illuusiossa eläviä naisia ja miehiä terroristeiksi. Mutta miksi näin tehdään? Tosiasia on se, että yhdysvaltaiset äänestivät ehdokasta, joka sanoi mitä ajatteli. Nyt heillä on presidentti, joka tekee mitä hän lupasi tehdä. Meidän täytyy siis hyväksyä se. Tämä presidentti, hänen prioriteettinsa, tämä politiikka on seurausta suuremmasta tyytymättömyyden aallosta. Sitä ei ole pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös monissa meidän maissamme äänestäjät ovat menettäneet uskonsa pääpolitiikkaan molemmilla puolen Atlantia. Näin toimitaan legitiimien huolenaiheiden pohjalta. Äänestäjien vetoavat yksinkertaiset ratkaisut, joita poliitikot poliittisen spektrin äärilaidolla tarjoavat. Eli samalla kun katsomme näitä täytäntöpanomääräyksiä, joita Trump esittää, meidän tulee katsoa niitä suuremmasta näkökulmasta niin pitkään kuin maahanmuuttopolitiikkaa pidetään myötätunnon osoituksena eikä poliittisena korrektoituneisuutena, niin me viemme eteenpäin samankaltaista politiikkaa ja saamme enemmän äänestäjä Ranskassa, Alankomaissa ja muualla EU-ssa. Joka kerran, kun valtavirtaan kuuluva politiikka jättää huomiota tällaiset äänestäjät, joka kerta kun heitä vaan nimitetään rasisteiksi tai populisteiksi, osoitetaan kyvyttömyys tarjota uskottavaa vaihtoehtoa. Samalla olemmepa mitä mieltä vain tämänhetkisestä presidenttipolitiikasta. Kysykäämme itseltämme, mikä on tehokkaampaa, nämä kuumakallet, jotka protestoivat, tai muut, jotka toimivat rauhallisesti. Tehkäämme selväksi Yhdysvaltain hallinnolle että se ei tarvitse tällaisia määräyksiä, jotka on suunniteltu ilman mitään seurausharkintaa. Sillä tavalla Yhdysvalloista ei tehdä jälleen kerran upeaa, vaan se vain heikentää transatlanttista suhdetta. Ja muistakaamme myös se, että ystävät todennäköisesti kiinnittävät huomionsa ystävällisiin järke, järkevyyden sanoihin, eivät viha, vihan puheeseen. Buongiorno a tutti. Adesso la... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Verhofstadt ALDE-ryhmän nimissä. Has end his intervention and... Niin, en oikein ymmärtänyt jotakin puheenvuorosta niin edustaja Kamalle. Ensin sanoitte, että jotakin ei ole tehty ja sitten sanotte kaksi lausetta myöhemmin, että meidän on hyväksyttävä tämä, koska hänet on valittava. Ei näin ole. Vaikka hänet on valittu, hän ei silti voi toimia in, ihmi, humaneja arvoja ja Yhdysvaltojen arvoja vastaan, vaikka hänet onkin valittu presidentiksi ja, vaikka, ja vaikka hänellä olisi enemmistö, hän, hän ei ole kansan enemmistö takanaan. Hänen on myös noudatettava perustuslakia ja tuomiolaitosta. Tämä onkin puheenvuoroni alkoi. Jotkut sanovat Yhdysvalloissa, että näinhän turvallisuus paranee. Tämä on aivan hölynpölyä. Olemme nähneet luvut vuodesta 1975 alkaen. Kaikki terroristit Yhdysvalloissa tulivat kolmesta maasta. Egypti, Saudi-Arabia ja Libanon. Miksi mikään näistä maista ei ole tällä listalla? Seitsemän maata on, mutta yksikään terroristi ei ole tullut näistä maista vuoden 1975 jälkeen. Tämähän on ihan pelkkää syrjintää puhdasta syrjintää hyvin laajassakin mielessä, koska kyseessä ei ole ainoastaan uskonnollinen kielto, vaan näin pyritään lietsomaan populismia ja nationalismia. Tähän Trumpin hallinto nyt pyrkii, eikä kyse ole ainoastaan siitä, että Farage on nimitetty puhemieheksi, hänen puhemieheksen tähän täysistuntoon, vaan myös tämä herra Malokin nimittäminen lähettiläksi ja Steve Bannon joka on nyt kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen Yhdysvalloissa, mies, joka on avoimesti sanonut, me haluamme maailmanlaajuisen oikeistosiiven siiven liikkeen, jolla päästäisiin eroon Euroopan unionista, jolla Euroopan unionista tehtäisiin selvä. Täällähän he se, se, se istuvat, tämä viides pylväs täällä, koska herra Farage hän tekee työtä Bananin kanssa. He tapaavat säännöllisesti ja heidän tarkoituksena on tutkia, kuinka Euroopan unioni voidaan tuhota tulevina vuosina. Tämä on tietenkin iso riski, jos nyt ryhdytään pelaamaan populismilla ja nationalismilla Euroopassa. Kyllähän tämä on jo nähty historiassa 1900-luvulla. Populismia ja nationalismia pidettiin ratkaisuna silloin ja luettiin hirvittäviä tekoja, joita emme ole koskaan nähnyt. 20 miljoonaa kuolemantapausta Farage. Nationalismi on maksanut 20 miljoonaa ihmishenkeä. Yhtään perhettä ja sukua Euroopan unionissa ei ole, jossa ei ole sukulaisia, jotka olivat joutuneet tämän nationalismin uhreiksi ja populismin uhreiksi. Tämä on syy, miksi Euroopan unioni perustettiin, jotta päästäisiin yli tästä, jotta saisimme aikaan rauhan ma- mantereen ja mitä minä nyt näin, Minä näen Amerikan presidentin, no mitä he yleensä tekevät, niin kuin Roosevelt, hän halusi olla vapaan maailman johtaja. Nyt näen Amerikan ministerin, joka haluaa taistella vapaata maata, maailmaa, solidaarisuutta ja suvaitsevaisuutta vastaan. Tämä on eksistentaalinen hetki, hyvä puhemies, Euroopan unionille. Voimme tehdä vain yhden päätöksen. Meillä on Putin, meillä on presidentti Trump, meillä on populistisia ja nationalistisia näkemyksiä, jotka haluavat meidät purkaa. Meillä on radikaalia islamia eh, etelässä täällä meillä on porukka, jotka haluavat Euroopan unionin sisältä sen tuhoa tuhota. Haluamme tehdä vain yhden asian. Meidän on oltava yhtenäisenä ja taisteltava takaisin Euroopan unionia. Ja toivon, että tällä vallettassa ei ole muuta kuin tämä kirje, mutta toki tuen eh, tuskin kirjettä ja näitä päätelmiä. Toivon, että kerrankin kaikilla Euroopan johtajilla on rohkeutta nousta parlamentin rinnalle ja, ja, ja taistella tätä nationalismipopulistin porukkaa vastaan, jotka haluavat meidät tuhota. Zimmer. Kiitoksia sitten edustajan Zimmer GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja vielen, vielen. Kiitos oikein paljon. Varmaankaan tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun käsittelemme täällä Yhdysvaltain politiikkaa ja presidentti Trumpin politiikkaa. Edustaja Mogherini, kiittäisin siitä, että viittasitte myös ajankohtaan, jolloin Trump allekirjoitti määräyksen, joka estää muslimikansalaisten maahantulon 27. päivä tammikuuta. Ei tämä ollut sattu sattumaa, vaan tämä on osa hänen järjestelmäänsä, kun lähes samana päivänä demokraattiedustaja Rymaa vähäteltiin, kun hän muisti omia isovanhempiaan ja kuolemia keskitysleireissä. Ja Trump kysyi häneltä, että kuka on ollut hänen huono opettajansa, kun hän opetteli näyttelemään. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meidän pitäisi ymmärtää, jos haluamme osoittaa, että meidän järjestelmämme Euroopan unioni voi vastustaa tällaista liikettä, tätä, että ei kunnioiteta ihmisiä. Meidän on voitava tehdä jotain, meidän on osoitettava, että me olemme parempia. Te viittasitte twiitissä siihen, että Euroopan unioni on turvallinen taho maahantulijoille. Ei, ei ole. Meidän täytyy huolehtia siitä, että suhtaudumme solidaarisesti siirtolaispolitiikkaan. No me vaihtoehto presidentti Trumpille. Pahan alkuna ei saa pitää siirtolaisia ei saa ajatella, että he tuovat meille terrorismia, tuhoa, vaan meidän pitää voida toimia täällä yhteisten arvojemme pohjalta. Vuoden 1945 jälkeen, mitä olisi tapahtunut sodan jälkeisille demokratioille, jos monet pakolaiset, jotka kansallissosialismin aikana tämän murhaavan järjestelmän – jaloista ei olisi päästetty näitä pakolaisia ja otettu heitä vastaan, mitä olisi tapahtunut? Mitä olisi tapahtunut, jos natsit olisivat päässeet tappamaan kaikki nämä ihmiset? Siksi meidän on muistettava tämä. Emmekä voi nyt tehdä muuta kuin osoittaa paremman toiminnan kautta sitä, että meillä on jotain vastavoimaa, että me solidaarisesti haluamme tehdä yhteistyötä niiden amerikkalaisten kanssa, jotka nyt ovat myös oppositiossa. Minä olen saanut lisää toivoa siitä, että virkaan astujaisten aikana ja sen jälkeen kaikkialla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa, tuhannet ja sadat tuhannet naiset ovat osoittaneet mieltä tällaista ihmiskuvaa vastaan. Kyse ei ainoastaan naisten syrjimisestä, vaan siitä, kunnioitetaanko yksilön oikeuksia, ihmisiä, naisia. Ei saa syrjiä ketään uskon kansallisuuden pohjalta. Nämä ovat niitä arvoja, joita mekin ajamme meillä. Me voimme taistella Trumpia hänen ideologiaan vastaan sitä kautta, että ei anneta asian ajautua siihen, että hän painaa kauppeja. Meidän pitäisi saada ydinaseet pois Euroopasta. Niitähän on meillä Saksassakin, niistä pitäisi päästä eroon, ne huolettavat minua. Keller, prego. Kiitoksia edustaja Keller, vihreän ryhmän nimissä. Thank you. Kiitoksia. Yhdysvaltojen 45. presidentti on todellakin avaamassa uuden luvun Yhdysvaltojen historian ja demokratian historian myöskin. Ja olkaamme aivan selvillä siitä, että tämä seitsemän maata koskeva kielto ei ole kielto, joka on esitetty yhdestä tai toisesta turhasta syystä, vaan se on selkeä syrjivä toimi, joka kohdistuu muslimeihin, mutta ei pelkästään heihin. Ja vaikkei se osu kaikkiin muslimeihin he, se kuitenkin kohdistuu ihmisiin heidän uskontonsa vuoksi. Kuka olisi osannut kuvitella, että tämänkaltainen asia voisi tapahtua? Kuka olisi ajatellut, että ne vapaudet ja oikeudet, joita me kaikki oletamme olevan luonnollisia, että ne ovat taattuja, ne voivat noin haihtua ilmaan niin nopeasti, että ne häviävät niin nopeasti. Se osoittaa, miten liberaalidemokratia voi kuolla. Se häviää yhden täytäntöpanon määräyksen seurauksena. Yhdysvallat on rakentunut uskonnonvapaudelle. Se oli yksi niistä pääperiaatteista, kun se perustettiin ja maahanmuutolle. Mitä tästä nyt on jäljellä ja miten nopeasti se kaikki hävisi? Mutta näinhän tässä on kysymyskin. Kaikki oikeudet, vapaudet, jotka, mitä pidämme itsestäänselvyytenä, eivät sitä ole. Niiden edes täytyy aina taistella joka ikinen päivä. Ei demokratia ole asia, joka kirjoitetaan perustuslakiin ja sitten no, siinä se on. Sitä täytyy puolustaa joka ikinen päivä. Sama koskee ihmisoikeuksia. Ne eivät ole koskaan taattuja, vaan niiden eteen täytyy tehdä töihin. Ja täällä Euroopassa olemme ylpeitä siitä, että me elämme unionissa, jossa on rauha, demokratia ja eh, oikeusvaltioperiaatetta. Me olemme ylpeitä ihmisoikeuksien puolustajia myös koko maailmassa, mutta meidän teemmekö riittävästi näiden arvojen puolustamiseksi? Emmekö itsekin rajoita pääsyä rajoillamme? Eikö meilläkin ole muureja ja aitoja? Eikö tälläkin, tässäkin parlamentissa ole joskus ihmisiä, jotka syrjivät toisia riippuen siitä, mistä he ovat kotoisin, riippuen heidän uskonnostaan? Ja mitä me teemme tässä suhteessa? Jokainen meistä, mukaan lukien jäsenvaltioiden hallitusten, täytyy olla selvillä siitä, kummalla puolella me olemme. Olemmeko me vihan, ja muurien puolella vai demokratian ja siltojen rakennuksen puolella? Minusta meidän täytyy tehdä Euroopan unionistamme vahvempia. Meidän täytyy nyt saada tämä homma haltuun, kun kysymys on siitä, että talouskriisi vihdoin ratkaistaan, joka johtaa niin paljon työttömyyteen, varsinkin nuorisotyöttömyyteen. Meidän täytyy koordinoida ulkopolitiikkaamme. Meidän täytyy viedä eteenpäin kansainvälistä lainsäädäntöä, koska ei ole paljon tahoja, jotka näin tekisivät. Meidän täytyy vahvistaa rooliamme YKssa ja myös ilmastonmuutoksessa. Tehkäämme Euroopasta Trumpin vastamalli vapauden valo, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja anteliaisuuden sydän. Olkaamme niitä, jotka osoittavat oikeutta ja myötätuntoa ja varmistaudutaan siitä, että ei puhuta pelkästään näistä arvoista, vaan itse asiassa osoitetaan, niiden täyttyvän kaikilla eri teoillamme. Vapaudenpatsas, antoi aikoinaan Ranska nuoremmalle sisarelleen vapauden merkiksi. Meidän tulisi rakentaa enemmän tällaisia vapaudenpatsaita. Lesbokselle, Lampedusaan, eri paikoille, kaikkialle, jossa ihmiset puolustavat omia oikeuksiaan ja naapureitensa oikeuksia. Olkaamme se Eurooppa, joka vie eteenpäin niitä, jotka taistelevat äh, oikeuksien edestään, riippumatta enää seksuaalista suuntautumisestaan, etnisyydestään, alkuperästään, uskonnostaan. Euroopan täytyy rakentaa siltoja, ei muureja. Tehkäämme tämä yhdessä. Kiitoksia. Grazie. Onorevole. Kiitoksia sitten Edustaja Farage, EFDD-ryhmän nimi. Well, I can see that you're all very upset. No kiitoksia. Näin, että kaikki ovat täällä erittäin huolissaan. Ja varmasti Yhdysvaltain tapahtumat viime viikkojen aikana ovat olleet aika suuri järkytys teille. Ehkä olette oikeassa, sillä se mitä tässä nyt on tapahtunut, kuten näette, on, että joku on esittänyt ohjelmansa äänestäjilleen, vaan hänet on valittu. Ja viikon sisällä hän on sanonut, että hän pysyy omissa päätöksissään hän toteuttaa se, mitä hän sanoi. Sitä, sitä nimitetään aidoksi demokratiaksi, toisin, toisin kuin Euroopan unionin järjestelmä, jossa meillä on Mogherini, jota ei edes valittu tehtävänsä, joilla on oikeus esittää lainsäädäntöä. Varmasti tämä oli teille järkytys. Mitä tapahtuu, kun aidosti valittu demokraatti tekee sen, mitä, mistä häntä äänestettiin? Ja varmasti tänä päivänä Washingtonissa... Anteeksi? I can't hear you, mate. En kuule, mitä sanoo. Parlamento e delle funzioni istituzionali. Mitä tulee komission jäsenten toimiin niin tämän parlamentin tilanteeseen, meillä on kunnioitusta komissiolle ja myös komission varapuheenjohtajan ja korkean ulkopolitiikan edustajaa kohtaan. Puhemies valitettavasti aloitti puheenvuoron ilman mikrofonia. Ja ihan toimielimellisestä kunnioituksesta totuutta kohtaan. Ehkäpä ymmärrätte samaa mieltä kanssani siinä, että eurooppalaisessa lainsäädäntömuodossa niin tämän ei valittu komissio. Se on ainoa, jolla on oikeus ehdottaa lainsäädäntöä. Jos olen väärässä sanottuna, niin voitte heittää minut suoraan täältä parlamentista ulos juuri nyt, tänä iltapäivänä. Onorevole Farage, io la... Edustaja Farage, Pyydän teiltä vain kunnioittavaa asennetta. Kiitoksia. Prego, può continuare. Voitte jatkaa, olkaa hyvä. Oh, I'll be respectful, all right. Kyllä, minä kunnioitan, mutta ehkä tekin olisitte sitä. Kunnioittaisit poliittisen puolueen johtajan oikeutta, joka voitti vaalit yhdistyneessä kuningaskunnassa 2014. No vaikuttaa siltä, että itse asiassa kaikki tämä Trumpin vastainen retoriikka, jota täällä kuulee joka puolelta, itse asiassa se, mitä me kuulemme, on todellinen eurooppalaisen hankkeen luonne, aito amerikkalaisvastaisuus. Trump on motivoitunut, häntä motivoi se, että hän on suojata Yhdysvaltoja islamilaiselta terrorismilta, kun se mitä täällä on tapahtunut ja Euroopan hallituksessa kautta Euroopan on, että nämä ihmiset on toivotettu tervetulleeksi omiin koteihin – mutta voitaisinko nyt edes ihan, ihan hetken katsoa näitä tosiasioita tämän kaiken hysterian keskellä? Kaikki se, mitä Trump on tehnyt, on, että hän on ottanut seitsemän maata, jotka Obama, edellinen presidentti, totesi olevan vaara Yhdysvalloille. Obama otti jo käyttöön tällaisen käytännön ja Trump on sanonut 90 päivän ajan sanonut, että tarkastellaan tätä Obaman aloitetta. Mutta mitä te, Verhofstadt, ja kaikki muut, jotka tänään ovat täällä olleet raivoissanne, missä te olitte silloin, kun Obama vuonna 2011 kielsi irakilaisia kuuden kuukauden ajan pääsemästä maahan? Miksi en kuule kritiikkiä täällä talossa tai komissionkaan puolelta Saudi-Arabia kohtaan, Kuwaitia kohtaan, Bahrainia ja muita kohtaan? jotka eivät ole ottaneet vastaan yhtä ainutta pakolaista tai siirtymään joutunutta henkilöä Syyriasta. Ja miten voi olla, miten voi olla, että holokaustin muistopäivänä viime perjantaina yksi ainutkaan teistä ei kritisoinut niitä, jotka kielsivät Israelin juutalaisia edes menemästä omaan maahansa lomalle. Mitä tekopyhyyttä tällainen on? Ehkäpä se, mitä meidän täytyy tehdä, hyvä puhemies, ja te, hyvät jäsenet, olisi se, että meidän pitäisi olla hiukan rakentavampia. Meidän kaikkien tulisi, me kaikki täällä sanomme, että olemme demokraatteja. No tässä nyt on mahdollisuus todistaa se. Kutsukaamme presidentti Trump tänne paikalle, tähän Euroopan parlamenttiin, varmasti demokraattina olette samaa mieltä kanssani siinä, että se mitä meidän täytyy tehdä on käydä avointa vuoropuhelua juuri valitun kaikkein voimakkaimman miehen kanssa koko maailmassa. Ja jos te ette tätä hyväksy, silloin olette juuri niitä tekopyhiä demokratian vastaisia kiihkoilijoita, joita olen aina kuvitellut teidän olevan. Kiitoksia, edustaja Verhofstadt. De Graf ENF-ryhmästä, alkaa. President, Mr. Mr. Tusk. Puhemies, Nyt Tusk sanoi vähän aikaa sitten, että Yhdysvallat uhkaa EUta yhtä pahasti kuin Venäjä islamilainen valtio. Kärsiköhän hän paniikkihäiriöistä. Hän ei oikein tunnu ymmärtävän realiteetteja. Presidentti Trump on aivan oikein väliaikaisesti estänyt maahantulon sellaisten maiden kansalaisilta, joita edeltäjä Obama, kuten edustaja Farage jo sanoi, on tunnustanut maiksi, jotka uhkaavat Yhdysvaltain turvallisuutta. Lisää maantulotarkastukset ovat ihan oikeutettuja. EU:ssa kärsimme suoraan niistä vaikutuksista, joita syntyy, kun rajatarkastut eivät onnistu. Bryssel, Nizza, Pariisi, Berliini. Nämä iskut ovat johtaneet siihen, että monet ovat menettäneet henkiään tai haavoittunut vakavasti. Trump sanoi, että EU on sotku, ja se on ihan totta. Sotkuhan tämä onkin. Trumpin vastainen liike on todella tekopyhää. Missä olivat protestit silloin, kun Israelin kansalaisia syrjittiin? Teidän pitäisi hävetä sitä, että EUn kansalaiset ovat uhattuna, koska rajatarkistukset eivät toimi. Toivon, että Toskio komissio noudattelevat Trumpin esimerkkiä. Otetaan kansalliset rajatarkastukset käyttöön, potkitaan jihadistit maista, ja ainoastaan näistä seitsemästä maasta, vaan kaikista muista, jotka ovat vastuussa laittomista siirtolaisvirroista EU-ssa. Kiitos. Prego. Olkaa hyvä. Thank you. During Nigel Farage's speech, a member of the... Kiitoksia Britannian työväenpuolen jäsen istui takana, niin jolla oli kyltti ihan loppuun asti. Jos, ja toivon, että tässä suhteessa tehdään jotain kurinpitomenettelyllisesti, sillä jollei... Honorevole Etheridge. Edustaja Etheridge. Lähetimme sali palvelijat ilmoittamaan edustajalle, että tätä paperia ei voinut siitä, voitu sinne pitää. Seuraavana edustaja Papadakis, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Η επιλογή Τραμπ εκφράζει ανακατατάξει ανάμεσα σε... Presidentti Trumpin toimet osoittavat, että kansainvälisen pääoman rakenteessa on muutoksia. Nämä kiellot ovat tietenkin hyvin vaarallisia toimia. Niillä on tavoitteena ainoastaan kapitalistisen järjestelmän pahimmat uhrit, eli pakolaiset ja hankijat. Tarkoituksena on auttaa amerikkalaisten suurten yritysten voiton rakennusta. Liikkeet, jotka johtavat amerikkalaisten taloudellisten etujen suojeluun yhteistyössä Venäjän kanssa – ovat eh, provoko- provosoimassa nyt lisää ongelmia. Esimerkiksi Brexit on pääomavastaus Euroopassa. Pääoma ei ole tyytyväinen näihin voittoihinsa ja se hyödyntää kansan tahtoa. Valitettavasti hyvin taattumukselliset eh, liittoutumat ovat nyt nousseet Euroopan unionia vastaan. Tästä syystä kansasta on tultava autonominen ja sen on järjestäydyttävä eri lailla, toisin kuin NATO ja EU ehdottavat. Kiitoksia seuraavana varapuheenjohtaja Mogherin olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, haluaisin kiittää sanoistanne. Nyt eh, vaihdan englantiin, se on ehkä parempi. Mitä tulee komission rooliin ja minun tapauksessani komission varapuheenjohtajana korkean edustajan roolissa. Tämä on, on muistettava, että Euroopan parlamentti on valittu elin, joka on minut tänne nimittänyt ja mukana on myös neuvosto ollut nimittämässä, joka taas muodostuu valituista pääministeristä. Mutta ymmärrän, että tänään myös yhdistyneessä kuningaskunnassa on aika paljon sekannusta ainakin osoittain. Yhdistynyt, Yhdysvallat on hieno demokratia, hieno maa Yhdysvaltojen on selvitettävä itse omat keskustelunsa. Tiedän, että eurooppalaisena me olemme erikoistuneita siihen, että teemme kaikista kriiseistä omia kriisejämme. Tämä on nyt amerikkalaisten kriisi, joten he voivat sen selvittää. Mitä tulee näihin vaarallisiin jakolinjoihin ja polarisoitumiseen, amerikkalaisessa dynamiikassa. ennen on löydettävä nämä ratkaisuunsa. Itse olen aivan luottavaisin mielin, että nämä jännitteet ja kriisit kyllä siellä saadaan selvitettyä. Ja että Yhdysvallat edelleen tulee olemaan se hieno suuri maa, jotka monet tunnustavat sen olevan. Ne ovat sitä, he ovat sitä olleet ennen ja ne tulee olemaan jatkossakin. Meidän täällä ei pidä yrittää ratkaista nykyisiä amerikkalaisia epäristiriitoja, vaan meidän on tehtävä selväksi, mikä on meidän tilanteemme. Meidän on vahvistettava omat arvomme, mm, toimintapolitiikamme, intressimme. Meidän on oltava niiden kanssa rehellisiä ne teistä ovat aivan oikeassa, jotka sanovat, että meidän on toimittava tässä vilpittömästi. Ja tämä on teidän tehtävänne ja monien Euroopan unionin toimielimien tehtävä. Meidän on oltava vahvoja ja osoitettava johtajuutta. Saattaa olla, että olemme nyt yhden merkittävän kumppanin menettäneet joissakin asioissa, mutta tämä tekee meidän johtajuudestamme sitäkin tärkeämmän, relevantimman ja välttämättömämmän, sanoisin jopa, kaikkialla maailmassa – omalla alueellamme ja hyvin kaukana täällä. Ihmiset suuntaavat katseensa nyt Euroopan unionin, ei ehkä yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta muualla. Euroopan unionia pidetään esimerkkinä monenkeskeisyydessä, vapaassa, reilussa kaupassa, ihmisoikeuksissa, kunnioituskysymyksissä. Tässä ei ole kysymys ainoastaan instituutioista suhteista, vaan myös inhimillisistä suhteista. Meitä pidetään esimerkkinä myös humanismi mielessä. Eurooppalaiset ovat tällaisia. Emme ole aina riittävän ylpeitä siitä, mitä me oikein olemme ja mitä me voimme olla. Lopuksi haluaisin todeta, että jotkut suuret amerikkalaiset hyvät ystävät muistuttivat meitä muutamia viikkoja sitten täällä Brysselissä siitä, että eurooppalaisten pitäisi uskoa itseensä yhtä paljon kuin heidän ystävänsä maailmalla uskovat heihin. Eurooppalaisena meidän on ymmärrettävä, kuinka paljon potentiaalia meillä on, kuinka paljon vastuuta meillä on tänä historiallisena hetkenä. Meidän on oltava se vahva esimerkki, jota maailma tällä hetkellä tarvitsee, erityisesti omalla alueellamme. Ajattelin tätä ristiriitä. Meillähän tulee olemaan Libyan pääministeri Saras täällä huomenna. Oli aivan luonnollista, että kutsu esitettiin ennen tätä matkarajoitusta. Ja kyseessä on libyalainen kansalainen. Hän tulee tänne Brysselin keskustelemaan ähm, ratkaisuja Libyan kriisiin. Kun jotakin kielletään ja niin rakennetaan muuria, saattaa tulla tunne, että ollaan turvallisempia, mutta itse asiassa muureja rakennetaan äh, itsemme ympärille ja näin estetään monia mahdollisuuksia. Eurooppalaiset eivät ole tällaisia. Me tulemme edelleen kunnioittamaan omia arvojamme, työskentelytapojamme, eurooppalaista tapaa, jossa yhteistyö on tärkeämpää kuin selkkaus. Uskon, että että meidän pitäisi olla ylpeitä tässä ja tehostaa toimintaa entisestään. Kiitoksia. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja Mogherini ja kiitän kaikkia keskustelun osallistuneita. Keskustelu on nyt